Karolina Punset Banel on valittu Euroopan parlamentin jäseneksi Juan Carlos Girauta Vidalin tilalle kolmas helmikuuta 2016 lähtien parlamentti tunnustaa hänen valintansa ja haluaisin kollegoille